keskustelun ja pöytäkirjastetaan teille ensi istunnon alussa. Jos kukaan ei vastusta, niin välitän tämänpäiväisen päätöslauselman, hyväksyntyy päätöslauselman asianomaisille tahoille. Kiitoksia.